oli jälleen maajäristys. Jälleen ihmisiä kuoli. Tällä hetkellä yhteensä lähes 700 ihmistä myös materiaaliset tuhot ovat kasvaneet alueella, jossa jo kolme viikkoa sitten oli maanjärjestys. Esittämme pahoittelumme turkkilaisille ystävillemme. Myöskin Italian ja Etelä-Ranskan tulvissa on tullut kuolonuhreja viime viikolla ja merkittäviä materiaalisia tuhoja. Arvostamme kaikkia pelastustoimen ja paikallisviranomaisten toimia, joilla autetaan näitä asukkaita, joita luonnontuho on kohdannut. Ja olemme syvästi surullisia ja esitämme osallistumisemme luonnontuhon uhreille ja heidän perheilleen. Ja myös kaikki, jotka ovat nyt menettäneet kotinsa ja omaisuutensa. Myötätuntomme on heidän puolellaan. Sitten seuraavat lyhyet ilmoitukset. Lokakuun viimeisenä päivinä olin vierailulla Liby- Libyassa. Tapasin siellä kansalaisyhteiskunnan nostajia, presidentin, ministereitä ja puhuimme demokratian rakentamisesta ja markkinatalouden rakentamisesta. He luottavat kovasti ja odottavat Euroopan apua. Myös siinä mielessä, että opetamme heille demokratian periaatteita, miten rakennetaan riippumattomia demokraattisia elimiä ja niiden rakenteita. He ovat hyvin omavia yhteistyölle. Tietysti mihinkään heitä ei voi pakottaa, mutta hyvin mielellään he tästä asiasta puhuivat. Olin myös Tunisiassa jossa tapasin pääministerin, keskuspankin johtajan ja neljän poliittisen puolueen johtajat, jotka voittivat vaaleissa. Sielläkin ollaan hyvin avoimia e ta kohtaan. Minulle sanottiin, että millä ei ole muuta valintaa. Meidän valintamme on Euroopan unioni. Puhuin heidän kanssaan oikeusvaltion rakentamisesta joka perustuu siihen, että kaikki ihmiset, myöskin naiset, pystyvät osallistumaan pystyvät osallistumaan julkiseen elämään ja pystyvät hyödyntämään kaikkia mahdollisuuksia avoimessa yhteiskunnassa. Kaikki neljä puoluetta, jotka voittivat vaaleissa, ovat valmiita tällaisen demokraattisen Tunisian luomiseen ja ovat valmiita myöskin yhteistyöhön eurooppalaisten kanssa. Oli myös Länsi-Balkanilla noin viikko sitten Kroatiassa, joka tulee EUn jäseneksi. Olin Serbiassa, jossa pääongelma on Kosovan suhteiden normalisointi ja jossa on tehty pitkälle meneviä uudistuksia viime aikoina. Olin myös Bosniassa ja Herzegovinassa, jossa pitäisi saada sisäpoliittinen pattitilanne loppumaan. Oli myös Srebrenitsassa vierailulla, jossa asetin seppeleen. Ilmaisin syvän osanottomme Euroopan parlamentin puolesta kaikille uhrien perheille. Srebrenica on mielestäni paikka, jossa jokainen eurooppalainen jokaisen eurooppalaisen pitäisi käydä. Se on hyvin tärkeä paikka, jossa pitäisi muistaa ja muistella sitä, mihin johtaa avoimuuden puute ja yhteisymmärryksen puute. Haluaisin myös kertoa teille kolmesta ajankohtaisesta asiasta. Ensi keskiviikkona meillä on prioriteettikeskustelu. Siihen on päättäneet osallistua puheenjohtajat Van Rompuy, Paroso sekä euroryhmän puheenjohtaja Luxemburgin pääministeri Juncker. Se on hyvin tärkeä keskustelu, ymmärrämme sen ja kehotan kaikkia teistä olemaan paikalla tämän keskustelun aikana täysistuntosalissa. Seuraava ajankohtainen ilmoitus. Kello 15 loppui täällä Euroopan parlamentissa täysistunto nuorten parlamentissa Välimeren alueen osallistujien kesken. Edustajia oli 40 valtiosta, siis nuoria jäseniä, 40 Välimeren alueen maasta. Ja suurin osa näistä EUn jäseniä. Viisi työryhmää oli vuoropuhelu ja yhteiskunnallinen osallistuminen, maahanmuutto ja integroituminen, yhtäläiset mahdollisuudet, ympäristöliikenne ja uusiutuvat energialähteet sekä koulutus- ja työllisyysasiat. He käsittelevät monia samoja asioita, joita me käsittelemme täällä päivittäin. Kansalaisyhteiskunta, yhteiskunnallinen vuoropuhelu, tasa-arvo ja koulutusmahdollisuudet, ympäristön suojelu, tasapainon rakentaminen Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, niin, että vähitellen rakennetaan kansalaisyhteiskuntaa. Se on niin, joissakin valtioissa hyvin vaikeaa. Voimme olla ylpeitä näistä nuorista osallistujista. Meidän nuoret ystävämme ovat täällä lehtereillä tänään. Kanssamme haluaisin tähdet tervetulleeksi. 250 nuorta ihmistä Välimeren alueelta, jotka pitivät tässä salissa kaksi päivää istuntoa Täällä näette nuoria ihmisiä täällä ympärillä lehtereillä. Tervetuloa sydämellisesti. E, Yksi ilmoitus vielä haluan kertoa teille että 23. marraskuuta Euroopan parlamentissa organisoidaan korkean tason konferenssi, joka koskee ihmisoikeuksia. Siellä kokoontuvat myös Saarovin palkinnon voitteet. 12 palkinnon saajaa on vahvistanut tulonsa. Ehkäpä kaikki eivät pääse paikalle eri syistä, mutta näyttää siltä, että haluavat, ovat, haluaisivat olla kovasti paikalla. Tämä on siis lailainen keskustelu siis kaikkialta maailmasta olevien ihmisoikeustaistelijoiden kesken. 23. marraskuuta siis koko päivä tämä kestää tämä tilaisuus Euroopan parlamentissa. Ja päivän lopussa sitten on avoin kokous Bosar-keskuksessa Brysselin asukkaiden kanssa. Ja sitten viimeinen tällainen surullinen ilmoitus. Herra Willy de Klerk on kuollut hän, on, hän oli eurooppalainen ja belgialainen valtiomies. 25 vuoden ajan hän oli Euroopan parlamentissa. Hän johti liberaaliryhmää esimerkiksi ja yhtä myöskin valiokuntaa Euroopan parlamentissa. Hän oli myös varapääministeri Belgiassa Euroopan parlamentin nimissä. Esitän suruvalitteluni herra de Klerkin perheelle. Haluaisin, sitä, haluaisin esittää minuutin hiljaisuutta seisten kuolleen kollegamme, menehtyneen kollegamme muistoksi. Thank you very much. Kiitos teille. Sitten lisää ajankohtaisia ilmoituksia. Olen saanut neuvosto